mahdollisuuksia itse toimia ja päättää, haluaako se lähestyä unionia vai haluaako se pysyä riippumattomana. Kiitoksia kollega Mölzer. Sitten muut kuin ryhmäpuheenvuorot. Ensin kollega Gauler, kaksi minuuttia. President. Eh, Puhemies. On suuri